Eli näin tämä on hyväksytty. Perussopimusvaliokunta ehdottaa artiklan 202 kohdan 5 mukaisesti tiettyjen vetoomusten hyväksymisen ja mikäli kukaan ei vastusta tämän kokouksen loppuun mennessä tai 40 jäsentä yhdessä, niin nämä katsotaan hyväksytyksiin. Vihreiden ja ryhmä ja EPP-ryhmä on pyytänyt nimityksiä.